edellisen kollegan ottaa paikkansa. Kiitoksia Rova Georgieva. Kiitos. Toisin sanoen käynnistämme keskustelun antamalla puheenvuoron Rova Kretsulle. Madame la President, honorable member. Rova puhemies, arvoisat äh, parlamentin jäsenet, minulle on todella suuri ilo palata tähän saliin. Tällä kertaa vastaamaan äh, parlamentin pyyntöön äh, komission nimissä. Aiheena siis Pohjois-Irlannin rauhanprosessi. Kyseessä on prosessi, joka ennen kaikkea koskee kahta hallitusta, Irlannin tasavallan sekä yhdistyneen kuningaskunnan hallituksia, jotka ovat äh, käynnistäneet rauhanprosessin allekirjoittaessaan 93 joulukuussa yhteisen julkilausuman. Äh, Euroopan unioni äh, tuolloin toivotti tervetulleeksi rauhanprosessin ja sitoutui siihen myös. Myös rakennerahastoista on rahoitettu näitä toimia. Tämän jälkeen Euroopan unionin sen toimielimet ja eri elimet ovat seuranneet hyvin läheltä pohjois rauhan rauhanprosessia. Ja tämähän on hienoa, kun ajatellaan, että unioni itse perustuu onnistuneeseen rauhanprosessiin ja taloudelliseen integraatioon. Vuonna 1994 sen jälkeen, kun puolisotilaalliset Pohjois-Irlannin ryhmittymät lupasivat luopua väkivallasta, Delorin komissio antoi täyden tukensa tälle rauhanprosessille. Myös Euroopan parlamentti tuki sitä ja komissio ehdotti uutta tukipakettia pakettia, jotta sovintoprosessi sekä yhteiskunnallinen ja taloudellinen jälleenrakennus saataisiin käyntiin. Oli rauhan ohjelma, jonka Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot vuonna 1995 hyväksyivät. Se kattoi Pohjois-Irlannin sekä Irlannin rajaosavaltiot. 2,3 miljoonaa ihmistä siellä asuu kaiken kaikkiaan. 90 2005-2013 välisenä aikana Euroopan unioni antoi noin 1,3 miljardia euroa kolmelle eri rauhanohjelmalle. Kaiken kaikkiaan itse asiassa noin 2 miljardia euroa. Nämä ovat olleet yhteisöjen välisiä hankkeita yhteiskunnallisella alalla, sosiaalisella alalla, taloudellisella alalla, kun on haettu sovintoa menneisyyden pohjalta. Ja nyt sitten 2014-2020 kaudella parlamentti ja jäsenvaltiot ovat sopineet uudesta EU-rauhanohjelmasta, jossa EUn panos on noin 230 miljoonaa euroa. Ja tähän lisänä sitten 40 miljoonaa euroa ihan jäsenvaltioiden suorina panoksina. Arvoisat edustajat, rauhan prosessi on saanut aikaan paljon hyvää. Yksi hyvin tärkeä asia, laajempi rauhanprosessi ylipäätään, joka siis kattaa ennen kaikkea nämä kaksi jäsenvaltiota. Olemme aina tunnustaneet, että tämä ohjelma ei ole mikään pikaratkaisujen ohjelma, ei vaan kokonaispaketti, joka pyrkii pitkäaikaiseen kumppanuuteen ja yhteisöjen väliseen sekä rajat ylittävään yhteistyöhön. Aiemmat rauhanohjelmat ovat toimineet erinomaisesti niin Pohjois-Irlannissa kuin Irlannin raja-alueillakin. Yli miljoona ihmistä ovat ainakin epäsuorasti osallistuneet, luottamusta on parannettu ja on valmisteltu yhteistä tulevaisuutta. Hankkeet ovat auttaneet todella muuttamaan ihmisten suhtautumista poistamaan ennakkoluuloja ja ylipäätään kun ajatellaan ihan paikallistason ruohonjuuritason myönteistä yhteistyötä, kumppanuutta. Yli 25 000 ihmistä alueella on osallistunut tällaisiin Konfliktin ty- työpajoihin. Ihmiset ovat saaneet apua, neuvoa. 4000 ihmistä on osallistunut myös sellaisiin tapahtumiin, joissa on pyritty tukemaan uhreja ja hengissä selvinneitä. Ja mm, näissä hankkeissa pyritään ottamaan mukaan myös nuoria ihmisiä, jotta pyritään todella pääsemään eri ryhmien välisestä väkivallasta ja ihmiset ovat sitoutuneet rauhanprosessiin. Pyritään tukemaan tätä sitoutumista ja pyritään rohkaisemaan ihmisiä löytämään omia ratkaisuja ongelmiin. Me tiedämme, että jotkut pitkäaikaiset kiistat ovat äh, äh, välillä äh, nostaneet päätään pintaan ja 2014-2020 välisellä, välisenä aikana katsotaan vielä työtä olevan tehtävänä. 2014-2020 monimuotoisen rahoituskehyksen puitteissa ja ohjelmien ohjelmista sovittiin hiukan myöhemmin kuin olisimme halunneet. 2014-2020 rauhan ähm, prosessin luonnos toimitettiin hyväksyttäväksi 20. syyskuuta. Neuvosto valmistelee tällä hetkellä siihen huomioitain. Uudessa ohjelmassa muun muassa pyritään luomaan Pohjois-Irlannin nuorille uusia mahdollisuuksia. Näitä nuoria täytyy auttaa kun halutaan lisätä suvaitsevaisuutta yhteiskunnassa ja kun halutaan päästä menneisyyden haamuista. On monia arkaluontoisia kysymyksiä, jotka on otettava huomioon ja on pyrittävä siihen, että kaikki eri osapuolet sitoutuvat tähän uuteen rauhanprosessiohjelmaan. Tämä uusi ohjelma ei suinkaan ole ainut EU-tuki rauhanprosessille. Euroopan unioni on antanut lähes 350 miljoonaa euroa kahden vuosikymmenen aikana rauhalle ja sovinnolle äh, kansainvälisen Irlantirahaston kautta. Vuonna seitsemän annettiin merkittävä panos, kun äh, Pohjois-Irlannin äh, suhteen nyt eronnut komission puheenjohtaja Barroso perusti työryhmän, joka ottaa huomioon kaikki eri politiikan alat. Tämä Pohjois-Irlanti-työryhmä työskentelee komissiossa minun alaisuudessani, joka olen aluepolitiikasta vastuussa. Nyt mukana on 18 pääosaston edustajia, jotka pyrkivät sosioekonomiseen kehitykseen sanan varsinaisessa hyvin laajassa merkityksessä. Alkukuusta keskusteltiin tulevi, siitä, mitä tämä työryhmä on tehnyt viimeisten vuosien aikana ja mitä se tulee tekemään tulevaisuudessa. Olen tyytyväinen siihen, että niin pohjois niin pääministeri Peter Robinson kuin Martin McGuinnesskin ovat tunnustaneet komission tekemän hyvän työn ja aion ehdottaa, että uudessakin komissiossa samainen työryhmä saisi vielä jatkaa työtään. Kiitos. Kiitos komission sen tästä puheenvuorosta ja nyt ryhmien puheenvuorot. Herra Kelly kansanpuolueen puolesta kaksi minuuttia. Minä olen edellisellä vaalikaudella pohjois kysymysten esittelijä eh, ja olemme eh, puolueryhmäni niin puolesta tämän äh, Ilmarin pohjoisen rauhanprosessin allekirjoittanut. Äh, haluan äh, toivottaa komissaarin tervetulleeksi. Mukava, että nähdä täällä vanha kollega tätä asiaa esittelemässä. Pohjois-Irlannin rauhanprosessia voi katsoa ihmisten kannalta, jotka olivat vihaiset toisiaan, jotka väistelivät luoteja, ja nyt sitten kääntyivät siitä pois ja perustivat tämän pohjois kansalliskokouksen ja ovat siellä sitten pyrkineet elämään rauhassa rinnakkain. Euroopan unioni on ollut tässä merkittävänä roolina. Nikolson, joka on elänyt kaiken, kaikki nämä vuodet läpi, voi sitä todistaa. Ja nyt, nyt olemme umpikujassa me olemmekin umpikuja kuin äh, tien pää, koska nyt on äh, muitakin äh, investointitarpeita. Toivottavasti että tämä päätöslauselma sitten usko, kannustaa kaikkia asettumaan saman pöydän ääreen käymään uudestaan neuvotella. Rama <clears throat> Kenis, entin varapuolustusministeri ja, ja Euroopan unionin edustajat ovat nyt todenneet, että e-, e-, Eurooppa pysyy Pohjois-Irlannin ystävänä ja tässä hengessä tämän päätöslauselman olemme myöskin esittäneet, koska pois e, e, e, Irlannin ihmiset taholla olemme vierailut siellä kollegoinnin pakeilla toteamassa tämän rauhanprosessin jatkun, jatkuvan ja, ja ruohonjuuritasolla ihmiset haluavat rauhanprosessille jatkoa. On todellakin tärkeää, että kaikki poliittiset osapuolet sopivat, sopivat näiden kielteisten asioiden oikoimisesta ja jatkosta. Kiitos Keli. Teille on esitetty sinistä korttia. Hyväksyttekö sen? Herra Keli, hyväksyttekö sinisen kortin? Herra Etheridge, 30 sekuntia. Kiitos. Olen aivan kaiken kanssa samaa mieltä, herra Kelly. Me kaikki toivomme, että päästään eteenpäin. Tiettyä menneisyyttä tässä on mukana ja olisitteko samaa mieltä tästä? että Pohjois-Irlannin ja Irlannin kanssa ehkä olla sellainen, että minä olen Birminghamista, Länsi-Midlandsista, ja siellä on perheet, jotka eivät vielä tiedä, kuka pommituksen suoritti ja haluavat tietää, että tuonne, halusitko auttaa minun rinnallani näiden, näitä perheitä? Kelly. Herra Kelly. Kyllä, kyllä. Tietysti tällaisia vanhoja avoimia kysymyksiä on, jotka tarvitsevat ratkaisua. Viime vuosia, niin on yritettykin tehdä, äh, koska tämähän on osa tätä rauhanprosessia. Tietysti ne ihmiset, e, jotka ovat asianosaisia, tarkastelevat tilannetta, katsovat, mitä, mitä tapahtui. Ja siinä, siinä mielessä, että asioihin löydetään rauhanomainen ratkaisu. Me emme täällä parlamentissa voi lähteä syyttelemään ketään, koska loppujen lopuksi kaikki, kaikki haluavat rauhaa, kaikki haluavat vanhojen haavojen umpeutumista. Kiitos sitten SD-ryhmän puolesta. Kaksi minuuttia, herra Morais. <clears throat> Kiitoksia kovasti, rouva puhemies. Minäkin haluaisin toivota tervetulleeksi komission jäsenen, minun ryhmäni tärkeä jäsen ollut. Minä olin mukana laatimassa yhteistä päätöslauselmaehdotusta ja ylpeä myös siitä, että olin mukana oman ryhmäni puolesta. Täällä Euroopan parlamentissa me kaikki haluamme pysyvän ratkaisun kriisiin, konfliktiin ja vähän per, pitkän perjantain sopimuksen pohjalta. Ja siksi päätöslauselma on hyvä muistutus siitä, että on olemassa hyvä esimerkki konfliktin ratkaisusta Euroopan unionissa ja laajemminkin. Totta kai tämä on erittäin erityinen osa meidän historiamme yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa, siis Irlannissa ja Pohjois-Irlannissakin. Tämä on erityinen hetki meille, Hetken päästä kuulemme herra Nicholsonia. Me olemme tehneet työtä Irlannin ja Pohjois-Irlannin puolueiden kanssa. Meillä on erityissuhteet myös minun puolueeni kautta Sinn Feinin kanssa. Olemme tehneet työtä perheiden kanssa on puhetta ollut sovinnon teosta. Meillä on käytännön esimerkkiä sovinnosta ja sen parissa tehtävästä työstä, mutta kaikki kuten päätöslamasta näkyy. Haluamme, että asioita hoidetaan, että saadaan aikaan edistystä pohjois mutta ei pidä aliarvoida tai unohtaa tätäkään keskustelussa, vaikka on ollut merkittäviä ongelmia matkan varrella ja ne ovat edellyttäneet tiukkaa neuvottelua, niin prosessi on kuitenkin ollut vauhdissa. Tämä edistys on hyvä myönteinen esimerkki konfliktin ratkaisusta. Tästä voi ottaa vaarin sen, että on tärkeää olla empaattinen. Kaikkien osapuolten on ymmärrettävä toista osapuolta, mitkä ovat sen toiveet. kun neuvotteluja käyvät poliittiset toimet ovat mukana, he täytyy ymmärtää vastustajia ja on toisten vaalipiirien kannattajia. Tämä auttaa kompromissin luomista ja politiikassa on kyse kompromissin teosta. EUn rooli on ollut tässä keskeinen komission jäsen kertoikin sitä, niin me olemme ylpeitä EUn roolista, että toivottavasti voimme jatkossakin näin tukea pohjois rauhanprosessia. Kiitoksia hyvä kollega Moreis. Nyt herra Nicholson, puolitoista minuuttia ECRn puolesta. Uh, thank you very much indeed. Uh... Kiitos, rouva puhemies. Minäkin haluan toivottaa tervetulleeksi komission jäsenen tänne parlamenttiin. Odotan kovasti yhteistyötä kanssanne ja toivon vilvittömästi, että vaikka tiedänkin, että juuri olette virkanne astunut, tulette mahdollisimman pian ensi vuoden alussa jo kertomaan meille kaikesta tästä hyvästä työstä. Tämä on hyvä mahdollisuus vahvistaa tukensa Pohjois-Irlannille tuki Euroopan unionista ja viimeisten vuosikymmenten aikana pieni vähemmistö on pyrkinyt terrorisoimaan meitä, niin silti me haluamme katsoa kohti tulevaisuutta, kohti parempaa yhteiskuntaa. Ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että komissio on sitoutunut tukemaan pohjois rauhaprosessia jatkossakin. Eri rauhanohjelmat ovat äh, kyllä koetelleet meitä, mutta myös tämä työryhmä, joka perustettiin, on hyvä merkki siitä, että EU on todella sitoutunut Pohjois-Irlannin rauhanprosessiin ja myös ymmärtänyt sen, että prosessi ei vielä ole tullut päätökseensä. Täällä pohjois työryhmällä on komissiossa vielä tärkeä tehtävä ja on hyvä, että Kretsu tässä kovasti totesi arvostavansa tätä työryhmää pohjois tehtiin yksi virhe vuosia sitten yhdessä vaiheessa. Ihmiset ajattelivat, että siinä se Pohjois-Irlanti asia on hoidettu pois päiväjärjestyksestä, mutta niin ei ole. Tarvitsemme tukea ne edelleen. Kiitos. Sitten seuraavaksi seuraava Harkin. Puolitoista minuuttia Alden puolesta. Thank you. Kiitos, rouva puhemies. Ja Minäkin haluan lausua komissaarin tervetulleeksi parlamenttiin. Jos katsomme taaksepäin historiamme, Euroopan unionin perustamisen perusaiheena oli opettaa kaikki sodat ja selkkaukset ja oppia elämään yhdessä ne, jotka eivät muista sotaa. Tämä vaikuttaisi aika yksinkertaiselta ja, ja, ja aivan äh, turhan aikaiseltakin tavoitteelta, koska he ovat tottuneet elämään rauhassa ja ilman sodan pelkoa joka päivä ja arvelevat näin voivan jatkua loputtomiin mutta äh, rauha ei kuitenkaan ole äh, mikään taivaan lahja. Se ei välttämättä aina toteudu, se on äh, prosessi ja näin olemme saaneet havaita myöskin Pohjois-Irlannissa. Pohjo- rauhan rakentaminen Pohjois-Irlannissa on no, edelleen lapsen kengissä. Ei, ei se ole mikään vastasyntynyt, mutta kaipaa kuitenkin tukea ja apua. Sekin voi kelahtaa kumoa, niin kuin kuka, kuka tahansa pikku, lapsi meidän pitää nostaa se uudelleen jaloilleen ja niin ottaa seuraava askel. Muita keinoja, muita keinoja ei ole. EU on ollut rehellisenä välittäjänä tässä ja on rahoittanut paljon näitä rauhanohjelmia Kaksi edellistä ohjelmaa pyrki saamaan yhteis- yhteiset sovun, sovun tielle yhdistämään niitä. Seuraavassa tullaan sitten panostamaan nuoriin ja lapsiin. Ja mitä jos ajat lapsiin ja nuoriin tulee mielestäni paljon enemmän, e, e, pitää painostaa myöskin, panostaa myöskin koulutusjärjestelmiin niin, että saadaan sitten tämä integrointi alusta alkaen käyntiin. Seuraavaksi Rova Andersson kueryhmän nimissä puolitoista minuuttia. Kolme viikkoa sitten ministeri Martti McInnes kertoi uusia tietoja täällä rauhanprosessista. Seuraavana viikolla puhemies Schulz kertoi Strasbourgissa siitä, että Euroopan parlamentti on valmis auttamaan tukea. Kuten päätöslauselmakin lausuu, rauhanprosessin täytäntöönpano on nyt tullut umpikujaan. Tämä kehottaa kaikkia osapuolia tekemään työtä rakentavassa hengessä kestävän ratkaisun saamiseksi konfliktiin, niin että täydennettäisiin pitkän perjantain sopimusta ja muitakin sopimuksia. Olen iloinen siitä, että eilen unionistijohtajat kävivät täällä ja se on varmaan merkki heidän halukkuudestaan olla mukana rakentavassa hengessä. EU on ollut tuen lähde Irlannin rauhanprosessille. Olipa kyse Barroson työryhmästä, senkin on jatkuttava rahoittamisesta tai tuesta komission jäseneltä Delors, Wolf Matthijs, Hübner, Hahn ja nyt teiltä komission jäsen Kretsu. Kiitos teille kaikille. Päätäyslauselma on tulosta järkevästä yhteistyöstä jäsenten kesken kuudesta poliittisesta ryhmästä. Se, että saadaan aikaan mukaan järkevässä mielessä näitä rakentamaan päätöslauselmaa, mutta sen täytyy olla nähtävissä myös kotopuolessa. Ja myös Britti- ja Iranin hallituksen täytyy myös tukea sopimuksia. Sopimukseen ja sovinto menee paljon aikaa, mutta minä uskon, että se on tuleva, kunhan kaikki tajuamme, että joko yhdessä menetämme, häviämme tai voitamme. Kiitos. Kiitoksia sitten seuraavaan edustaja Taylor arvoisa Kiitos puhemies. Kollegat, monet eh, ihmiset iranin ulkopuolella ajattelevat, että vaikeudet ovat ohi, koska nyt on eh, aselepo, aseista on mutta todellista aitoa rauhaa ei vielä ole saavutettu. Rauhan prosessi tulee aina tarvitsemaan paitsi valvontaa, myös lisätulta purheisiin. poikani perheineen on muuttanut lähelle Belfastia, joten olen omin silmin nähnyt, miten rikollisuutta ja väkivaltaa pinnan alla edelleen on olemassa. Ja vaikuttaa siltä, että tällainen epäsosiaalinen toiminta keskittyy nyt jengeihin pikemminkin, jotka syntyvät sosiaalisesta epätasa-arvosta, eivätkä niinkään eri uskonnollisiin ryhmiin. Nyt meidän on sydämissämme ja mielissämme todella pyrittävä rauhaan. Me vihreät mielellämme tuemme tätä prosessia ja tätä tekstiä. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Natal, minuutti. Commissioner, puhemies rouva Äh, komissaari, äh, vain muutamia hetkiä sen jälkeen, kun länsimaat juhlivat Berliinin muurin kaatumista neljännesvuosilta sitten. Meillä on tämä muuri vielä, muuri vielä näiden jaettujen yhteisöjen välissä. Äh, rauha on rauha rahoitettu, missä meillä on vaurautta. Iso-Britannia sai miljardin jälleenrakennukseen. Me saimme ehkä miljoonan valtiovarainministeriltä. Pohjois-Irlannissa on kaikkein, kaikkein korkeimmat työttömyysluvut koko Britanniassa sen sijaan, että, että, että, että meille maksettaisiin 55 miljoonaa päivittäin Euroopan unionille, ja se käytettäisiin mieluummin Pohjois-Irlantiin, eikä, eikä tänne. Rauha on hieno asia, kaikki olemme yhtä mieltä sieltä, mutta olen sitä mieltä, että olemme nyt jättäneet Pohjois, Pohjois-Irlannin taloudellisesti erämaan armoille tämän verisen sodan jälkeen. Kaikki sponsorit, Euroopan unioni, amerikkalaiset, Irlanti, eivät ole kyenneet rahoittamaan pysyvää rauhaa. Vielä on paljon tehtävässä. Kiitos. Hyväksyttekö sinisen kortin? Mr. Brock, you have the... Herra Brock. Arvoisa herra Nuttall, Ettekö te häpeä? Sisäpolitiikkaa ja numeroiden vääristelemistä ja laskujen maksamattomuutta. Ja nyt käytätte näitä väärää propagandaa, kun me muut yritämme puhua rauhanprosessista, jossa Euroopan unionilla on ollut hieno rooli. Se, että nyt käytätte rauhanprosessia sisäisen brittiläisen vaalikampanjan käymiseen, ei kyllä ole tämän keskustelun ja rauhan arvoista halpaa toimintaa halpamaista. Mikrofoni. Eh, eh tämä yksinkertainen seikka. Fakta tässä komissaari totesi, että 350 miljoonaa euroa on luvattu kymmenen vuoden ajaksi. Tämähän on, menee kuudessa päivässä Britannian jäsenmaksuun Euroopan unionille herra Brock, minu, minu, ähm, maani olisi vapaampi, vapaampi, demokraattisen ja vauraampi, jos me sieltä pois lähtisimme tästä unionista. Ja mielelläni tekisinkin sen, mutta saan kuitenkaan puhua loppuun. Että minusta äh, todella äh, me, meidän täytyy saada rauhanprosessi äh, liikkumaan, se on totta, mutta taloudellisesti Pohjois-Irlanti polkee paikallaan. Ja meidän pitäisi investoida Euroopan unionin ilman tätä, enemmän Pohjois-Irlantiin ilman Euroopan unionin määräyksiä. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Rova Dodds, puolitoista minuuttia. Please micro. Yes. Thank you, um, Madam President. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen Euroopan unioni on pitkään ollut pohjois ystävä. Olen iloinen, että tänä iltana kuulen, että rooli tulevina kuukausina jatkuu. Pohjois-Irlanti arvostaa tukea, koska haluamme edelleen rakentaa rauhanomaisempaa, vauraampaa yhteiskuntaa. Me olemme ottaneet eh, isoja askeleita eteenpäin kohti rauhanomaista yhteiskuntaa. Me ja republikaanit eivät ole onnistuneet saavuttamaan tavoitteitaan, eivätkä myöskään unionistit kansalliskokouksessa, vaikka kyse olisikin rauhanomaisesta toimista. Kun ajatellaan toisin ajattelevia republikaaneja, meidän tasavaltalaisia meidän täytyy taata, että politiikka ja demokratia voittavat. Meidän tavoitteenamme on saada vauraampi, muita kunnioittava Ir- Irlanti poliittinen vakaus, se, että demokraattiset instituutiomme toimisivat kunnolla. Kaikki tämä on perustavaa laatuista, kun uutta todellisuutta rakennamme. Kaikki viimeaikaiset selvitykset osoittavat, että yhä enemmän on tukea sille, että pohjois olisi keskeinen osa yhdistynyttä kuningaskuntaa, enemmän kuin koskaan aikaisemmin historiamme aikana. Tällainen tuki perustuu siihen laajaan tukeen, jota tulee molemmilta suunnilta Pohjois-Irlannissa kun jatkamme poliittisia keskusteluja, jotta voitaisiin vielä avoimet ongelmat ratkaista, mukaan lukien hallituksen toimintaa. Unionistit tekevät tätä myönteisessä hengessä. Minun puolueeni haluaa normalisoida valtion rakenteet, virtevivasta päätöksentekoa ja saada aikaan hyvää hallintoa Pohjois-Irlannissa. Kiitoksia. Teille on esitetty sinistä korttia, hyväksyttekö? Kiitos. Olkaa hyvä. 30 sekuntia. Please micro. Mikrofoni. No. no. Oh, that one. Is that on now? Sorry. Onko se nyt päällä? Kysymys, Rouva Dodds, totesitte, että Pohjois-Irlannissa vahvasti nyt halutaan säilyä osana yhdistynyttä kuningaskuntaa. Olen samaa mieltä tästä, mutta jos tämä menisi niin kuin Natal haluaisi ja UK johtaisi koko unionia, niin haluaisiko sitten katolinenkin yhteisö muuttaa tätä koko dynamismia ja todella lähteä tähän hyödyntymisen tielle? Please, Mikrofoni. Anteeksi, ilmeisesti tässä on ongelmia nyt mikrofonien kanssa. Kiitos kysymyksestänne. Miksi minä sitten totesin, että on vahvaampaa tukea sille, että Pohjois-Irlanti haluaa säilyä osana yhteistyön kuninka? Se liittyy pitkiin selvityksiin, joita on tehty riippumattomasti Pohjois-Irlannissa. Ne osoittavat, että yhä enemmän on ihmisiä, jotka ovat unionin sitoutuneet ja samaistuneet. Ja nimenomaan pohjois-irlantilaisina he näkevät itseensä ja se on mielenkiintoinen kehityssuuntaus. Minä en usko, että on minkäänlaista halua ruveta yhdistämään Irlantia. En usko, että 2016 mennessä ainakaan toteudu. Ja se onnistuisi vain, jos kaikki sitä tukevat ja se on demokraattista. Ei ole mitään osvittaa sen suuntaisesti. Kiitos, hyvä kollega, vastauksestanne. Herra González, on kaksi minuuttia. Kiitos, rouva puhemies me todella puhumme nyt tästä päätöslauselmaesityksestä, joka pyrki tukemaan rauhanprosessia Pohjois-Irlannissa. Meillä on velvollisuus tukea rauhaa, mutta myös moraalinen velvollisuus muistaa se, mitä on tapahtunut, muistaa kaikki järkyttäväkin. Täytyy muistaa, mitä Pohjois-Irlannissa tapahtui. Muistakaa ne syyt, miksi murhattiin, koska täällä, siellä todella murhattiin ää, uskontojen tai kansojen nimissä. Ja tämä aseellinen selkaus jätti todella syviä haavoja, jotka eivät vielä ole parantuneet ja jotka tulevat parantumaan vain hitaasti. No, ajatellaan radikalismia, ajatellaan näitä pyrkimyksiä, niin ei saa unohtaa uhreja. Uhrit maksavat aina terrorismin kauhean hinnan. Komission jäsen totesi, että tässä tekstissä puhutaan vain Pohjois-Irlannista, mutta me espanjalaiset haluaisimme, että kaiken näköinen rankaisemattomuus on asia, jota ei voi hyväksyä, koska jos uhrit eivät saa oikeutta, he maksavat kaksi kertaa terrorismista terrorismista, jota on tapahtunut myös rauhan aikoina, ja tälläkin terrorismilla on tuhansia uhreja eri puolilla Eurooppaa. Ja kun ajatellaan terroristeja, ne, jotka katsovat, että, että terroristien voi tulla saada armahdus järkyttävistä rikoksista, niin kaikkien meidän täytyy tunnustaa terrorismin uhrien asema. Hyvät naiset ja herrat, rankaisemattomuus on toinen kerta, kun uhri kuolee, jos terroristi pääsee pälkähästä. Rankaisemattomuutta ei voi olla missään päin maailmaa, ei myöskään Pohjois-Irlannissa. Tässä tekstissä ei viitata terrorismin uhreihin ja minun mielestäni tämä on kyllä suuri ongelma. Kiitos. Köszönöm képviselő úr hozzászólását. Kiitoksia, hyvä kollega. Seuraavaksi Haureki Atondo. Puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvä komission jäsen. Minäkin uskon, kun nyt puhun espanjaksi, niin pitäisi jo osoittaa kunnioitusta Irlannin ryhmien päätöstä kohtaan tässä prosessissa. Minä uskon, että täytyy tunnustaa ja muistaa se, mitä Intira totesi ei ole tietä rauhaan, vaan rauha on se tie. Ja Iranin kohdalla rauhan tie on pitkä ja vaikea. Ja meidän täytyy auttaa. Tämä on koko Euroopan ongelma. Meidän täytyy auttaa. Ja jos ryhmien kesken Iranissa on sopimus, niin mielestäni se on suuremmoinen asia. Ja minä uskon, että meidän täytyy osoittaa ymmärrystä, että pitkä taiva tässä on edessä ja täytyy auttaa, antaa poliittista tukea, puheissa auttaa ja tuoda totuutta esille ja auttaa sovinnon teossa eri yhteisön kesken, niin että henkilöt pääsevät yhteiskuntaan uudelleen mukaan. Euroopan täytyy auttaa pois Irlantia myös taloudellisesti, mutta ajattelen, että kun on kyse vaikeasta tiestä kohti rauhaa, niin siinä tarvitaan Euroopan tukea kuin muissakin prosesseissa, joita Euroopassa on ollut, kuten on tapahtunut esimerkiksi rauhan etsimisessä Baskimaassa. Euroopan unionin apu on äärimmäisen tärkeää, elintärkeää. Minä uskon, meidän täytyy uudelleen saada aikaan poliittisten ryhmien kesken sopimusta Irlannissa ja toista se täälläkin, että Eurooppa jatkaisi apuaan tällä pitkällä rauhan taipaleella. Köszönöm Kiitoksia. Sitten herra Demesmäkkäär, olkaa hyvä. Eh. Kiitos puhemies. Tuen sana minultakin, joka enää eh, Irlannista tule. Eilisiltana osallistuin eh, muistotilaisuuteen Dixmäydessä Flandersissa. Dixmäydähän oli todellinen väkivallan järjettömyyden muistomerkki merkki ja rauhan äh, muistomerkki. Ja tätä äh, tarvitaan myös Irlannissa. Äh, Flanderissa olemme todella seuranneet irlantilaisten ja brittien pyrkimyksiä saada aikaan rauhansopimus ja Euroopan unionin toimia olemme aina myös kehuneet, mutta koskaan rauha ei ole itsestäänselvyys. Ja ne esteet, joita rauhan tiellä nyt ovat, on yhdessä raivattava. Meidän on Euroopassa pyrittävä kestävään rauhaan. Kun ajatellaan Pohjois-Irlannin rauhanprosessia, sen on oltava esimerkki kaikille vielä ratkaisemattomille konflikteille, paitsi muualla myös Euroopassa. Ja tässä ajattelen erityisesti Paskimaata. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava edustaja Berder puolitoista minuuttia. Puhemies, tervetuloa komissaari. <clears throat> Pohjois-Irlantilaiset ovat aika pitkän matkan kulkeneet 98 Belfastin sopimuksen jälkeen. Järkyttävät on teot ovat taakse jäänyt elämää ja nyt poliittiset voimat pyrkivät saamaan ajat, asiat kuntoon, koska se sanoi, joo on parempi kuin sota. <clears throat> Suuria askelia on otettu yksilöiden ja järjestöjen toimesta kummallakin puolella, jotta yhteiskunta voisi yhdistyä ja toimia yhdessä rintarinnan pysyvän äh, rauhan oloissa, mutta, mutta on vielä kuitenkin monta mutkaa matkassa, jotta rauhansopimus saataisiin täysimittaisesti voimaan. Meidän pitää pyrkiä nämä esteet poistamaan. Esimerkiksi esimerkiksi koulu, koulu- ja asuntopolitiikassa on paljon vielä tekemistä, vaikka asioihin onkin pyritty puut, puuttumaan. Myöskin epäsosiaalinen käyttäytyminen y- yhteisöjen reuna-alueilla johtavat väkivallan tekoihin. Ne ovat kuitenkin pitkä, syvälle juurtuneita näiden nuorten väkivaltaiset taipumukset. Sen vuoksi EU pitää jatkuvasti näytellä rooliaan, että tässä rauhanprosessin ylläpitämisessä ja lähivuosien aikana pitää pyrkiä löymään, luomaan vankkapohja kestävälle rauhalle, myöskin taloutta unohtamatta. Kaikki asian, asianosaiset ansaitsevat hatunnoston ponnisteluistaan, kun yhteisöt on saatu sopimaan kesken, keskenään, puhumaan keskenään, toimimaan ja suunnittelemaan keskenään. Ja meidän pitää olla, olla tässä apuna, jotta saamme kaikille turvallisen tulevaisuuden Pohjois-Irlannissa. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Sitten puhe, puheenvuoro Riadalle. Toimiiko mikrofoni? Kyllä. Eh, Irlannin eh, rauhanprosessi on tunnustettu kaikkialla maailmassa eh, inspiraation ja toivon lähteenä, erityisesti alueilla, jotka pyrkivät omia konfliktejaan ratkaisemaan. Meidän täytyy vahvistaa tätä prosessia ja huolehtia vielä avoimista kysymyksistä ja kaikista sopimuksen puolista. On korkea aika ottaa käyttöön Irlannin irin kielen lainsäädäntö. Tämä on tärkeää paitsi kielellemme myös kulttuurillemme. Ja oli äärimmäisen valitettavaa, että Richard Hassin ehdotukset eivät menneet läpi, koska niiden kautta pyrittiin todella hoitamaan nämä asiat. Mutta Euroopan parlamentin tuella uskon, että voimme saada aikaan hyvän lopputuloksen kaikille Irlannissa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Evans, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. 2012 Euroopan unioni antoi Nobel-palkinnon siitä, että rauhaa ja sovintoa oli viety eteenpäin, kuten myös ihmisoikeuksia demokratia Euroopassa. Siis EU sai Nobel-palkinnon. Moni ihmetteli sitä, mutta minä uskon, että EUlla on ollut merkittävä rooli konfliktien ennaltaehkäisyssä ja ja Walesissa myös sitä on tuettu. Vaikka viime vuosina on saatu aikaa myönteistä aikaa, niin rauhanprosessi Pohjois-Irlannissa on vielä saavuttamatta kaikkia voittojaan, jotta saadaan poliittiset puolueet saman perän ääreen. Täytyy konfliktin syihin puuttua, jotta saadaan aikaan kestävää rauhaa. Niin, ja se vie paljon aikaa ja paljon ponnisteluja. Siksi Euroopan unionin rauhanohjelmat ja komission työryhmät ovat olleet niin arvokkaita. Nimenomaan nyt täällä parlamentissa me voimme ja meidän täytyykin osoittaa yhteistä tahtoa saada aikaan pohjois Iranissa kestävä rauha, antaa meidän käytännön tukeamme sen saavuttamiseksi. Kiitoksia. Sitten edustaja Klune, puolitoista minuuttia arvoisa puhemies Kiitos. Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos komission jäsen julkilausumastanne ja rahoituksesta pohjois rauhanprosessin tueksi. Itse olen vieraillut kollegojeni kanssa näiden hankkeiden syntysijoilla ja erityisesti rajat ylittävät väkivallan uhreiksi joutuneiden nuorten tilannetta mm, parantavat hankkeet ovat hyvin toimivia, ovatpa nuoret sitten joutuneet väkivallan uhreiksi tai muuten. No joka tapauksessa monet ovat väkivallan tekijät joutuneet vankilaankin, mutta on, on hyvä, että nämä hankkeet pyrkivät tilannetta parantamaan. Tällä viikolla Belfastissa neuvoteltiin rauhanprosessin avainkysymyksistä ja tässä on tiettyä, tietyissä kysymyksissä hieman umpikuja tilanne, mutta me jatkamme, Iranin hallitus ja brittihallitus e, jatkavat neuvotteluja kattavan sopimuksen aikaansaamiseksi, e, sopimuksen, joka hyödyttää kaikkia irlantilaisia – kaikkialla saarellamme. Uhrit ja henkinjääneet on myös muistettava ja heidän heitä tuettavaa. Meillä on niin paljon voitettavaa, jos kuljemme käsi kädessä kohti tulevaisuutta, ja niin paljon hävittävää, jos emme tartu toisiamme kädestä. Haluan kiittää kaikkia jäseniä tuesta ja pyydän, että kaikki puolueet tekevät yhteistyötä Irlannin tulevaisuuden nimissä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Dans. Puolitoista minuuttia. Thank you very much. Um, I... Kiitoksia kovasti en no, ole koskaan olisi luullut kuulevani, että se on minun maani, ei sinun tässä, tässä salissa. <clears throat> Tämä, tämä esimerkiksi Yhdysvaltain rooli tässä oli äh, ratkaiseva, niin kuin EUnkin. Äh, äh, kaikki pitkän perjantain sopimuksen piirteet pitää saattaa täytäntöön kaikilta osin on, on todella ilo saada toi, toimia tässä yhte, yhte, yhteistyössä ja, ja, ja sovun etsimisessä tämän rauhanprosessin puitteissa. Se on vaatinut erittäin suuret ponnistelut kaikilta, mutta ponnistelut ovat sen arvoisia. Ja avainasemassa oli se, että kaikki näkivät ja olivat osallisia, että mitä tapahtui. Nyt koko kokonainen uusi sukupolvi on nous, nousemassa pitkän perjantain sopimuksen jälkeen, eivät, eivät, eivät tiedä näitä, näistä pommeista ja luotien vinkunnasta yhtään, mitä nyt on meidän vastuullamme varmistaa, että enää koskaan tapahdu. Pohjoisilainen rauhanprosessi osoittaa maailmalle politiikan merkityksen rauhanprosessien tekemisessä. Huomisen poliittiset johtajat välttämättä eivät sitten enää tartu siihen, jolloin me sitä vapu, vapuuta, vakuuta tästä. Me voimme aina vakuuttaa, että tällainen poliittinen hanke, poliittinen prosessi prosessi paljon paljon arvokkaampi kuin, kuin väkivalta. Kannust, kehotankin kaikkia osapuolia sitoutumaan poliittisesti, taloudellisesti ja äh, he, henkisesti tähän äh, rauhanprosessiin kohti turvallisempaa Eurooppaa. Ähm, Herra Dans, hyväksyttekö sinisen kortin? Olkaa hyvä. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni, tietääkseni uutta En ole ennen tavattomasta. Kiitos puheenvuorosta, se oli hyvin hyödyllinen. Voisiko hän myös hyväksyä sen, että Pohjois-Irlannin kansalaiset ovat syvästi kiitollisia kaikesta tuesta, jota tämä parlamentti on antanut. He eivät ole ottaneet kantaa puolin tai toisin täällä ja siksi se osoittaa tämän parlamentin vahvuutta. Herra Brock, olette oikeassa. Herra NATO ei ole nyt enää paikalla, mutta minä en ole ihan vakuuttunut siitä, että brittihallitus rahaa Pohjois-Irlanti lähettäisi. Nähtäväksi jää. Muutama tosiasia korjattako vielä. Haluaisin täällä myös esittää kiitokseni Jacques Delorille ja tohtori Wolf Matiksellä. Hän oli ensimmäinen alueasioista vastaava komission jäsen, joka vei rauhanprosessia eteenpäin – tärkeässä osassa hänkin. Kiitos. Seuraavaksi pyytäisin, että sinistä korttia käytettäisiin todellisiin kysymyksiin, jotta vastapuoli voi myös vastata. Nova Dance, haluatteko jotenkin reagoida tähän? Mitä kysymystä hän ei tullut varsinaisesti? Selvä. Sitten seuraavaksi edustaja Zitnanskaja. Minuutti. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat, siitä huolimatta, että pitkän perjantain sopimus on allekirjoitettu valitettavasti protesteja ja mielenosoituksia ja väkivallan tekoja on ollut tämän jälkeen, joten kyllä tätä rauhanprosessia on jatkettava mm, ja vain tällaisen yhteistyön kautta saamme väkivallan teot toivottavasti loppumaan. Tuen tätä päätöslauselmaa esitystä aivan täysin ja toivon, että nämä toimet tukevat sosioekonomista kehitystä maassa ja luovat sille turvallisuuden, turvallisen tulevaisuuden. Köszönöm képviselőtársam Kiitoksia. Seuraavaksi herra Picsula. minuutti. Uz dobrodošlicu povjerenici želio bih u raspravi o mirovnom procesu u Sjevernoj Irskoj. Kiitos. Hyvä puhemies. Tässä on olemassa kaksi tärkeää sopimusta. Dayton ja Dudin sopimukset, jotka Bosnia-Herzegovissa lopettivat sodan, eli minun maassani. Tässä on samankaltaisuuksia, mutta epäilemättä kaikki auttoi rauhan saamista. Ertulin sopimus johti myös siihen, että tiettyjä alueita otettiin mukaan. Daytonin sopimus ei kuitenkin antanut mahdollisuutta sille, että saatiin aikaan toimivaa valtiota. Jos ajatellaan Tonavan puolesta aluetta Kroatiassa, niin siellä on ollut suuria muutoksia ja vahinkoa on tapahtunut. Tuon alueen rauhoittaminen merkitsee sitä, että kaksi kolmasosaa serpiväestöstä jäi elämään alueelle. Tässä on kysymyksessä samanlaisesta tilanteesta kuin pitkän perjantai jossa kaikki voittaisivat, kuten Belgradin Prisinäkin välissä, miksi myös Kiovan ja Moskovan välillä. Kiitoksia kovasti. Sitten seuraavaksi edustaja Taravella. Minuutti. Hyvä komission jäsen, minä osallistun keskusteluun siitä syystä, että tänään kun kuulee, että uskonnollisia yhteisöjä tai uskontopohjaisia yhteisöjä, jotka eivät siedä toisiaan, niin ikään kuin on kyse Bagdadista, mutta kun huomaan, että nyt olen kiinnostunut ajankohtaisista asioista, niin nyt on Londonderista ja Belfastista paremminkin kyse. Olen iloinen, kun juurikaan ei paljon siitä kuulla, koska rauhan prosessi on kuitenkin ollut aika menestyksellinen ihan näihin päiviin asti ja juuri kuultiin, että vähemmistö haluaa, että konfliktit syttyvät uudelleen. Siksi meillä on velvollisuus auttaa päätöslauselman myötä, mutta tukea prosessia, joka on pitkä ja vaikea. Haluaisin lopuksi vielä todeta, että rauha ei koskaan saada pysyvästi aikaa. Aina täytyy sen puolesta tehdä työtä. Ja täytyy olla iloinen edistysaskeleista ja hyvä, että pohjois on rauhoittunut tilanne, koska ei sitä voinut hyväksyä. Se on lähellä meitä. Totta kai tässä on 28 erilaista maata, mutta naapurin asiat koskevat meitäkin. Siksi täytyy jatkaa prosessia ja komission on hyvä jatkaa ponnisteluitaan hienoa. Siinä mennään hyvään suuntaan. Toivottavasti konflikti eivät syty uudelle, vaikka siellä vähemmistö sitä haluakin. Kiitoksia. Nyt seuraavaksi voimme siirtyä tämän kierroksen jälkeen puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Herra Romekines ensimmäisenä. Thank you, Madam Chairman, and thank you, Commissioner, for... Kiitos äh, puhemies ja kiitos komissaari. Hyvä, että äh, äh, luonnehditte tätä asiaa asianomaisesti tuntavasti. Ja kiitos myöskin niille kollegoille, jotka ette ole pohjoisilantilaisia tai sieltä päin. Kuitenkin olette huolissanne tästä rauhanprosessista. Täytyy todeta, että kun meillä on tämä umpikuja tässä päätöslauselmassa, niin emme puhu romahtamisesta esimerkiksi, täytyy todeta, että tämä on vain umpikuja ja että meillä on nyt sitten osapuolten asia, poliittinen vastuu Pohjois-Irlannin Irlannin tasavallan yhdistyneen kuningaskunnan päästä tästä umpikoista. E, minä lapsena aina kuulin herätessäni kauheita tapahtuneen yöllä. Lapsia, äitejä, isiä olivat jotka olivat väkivallan uhreina. Minun lapseni eivät siitä tiedä mitään, enkä halua, että hän koskaan saavat tietääkään. Siksi kiitän tästä rauhanprosessista ja haluan sen jatkuvan. Kiitos seuraavaksi puheenvuoronsa Rova Bilbao. Kiitos puhemies. Haluan minäkin osaltani tukea tätä tekstiä, koska ihmisoikeuksien kunnioittaminen, sovintovuoropuhelu ovat äärimmäisen keskeisiä väkivaltaisten konfliktien ratkaisemiseksi. Euroopan unionin rooli on ollut prosessissa erittäin hyvä. Se on unionin arvojen mukainen ja ei jäsenvaltion kontolle yksin voi jättää yksi ongelmaksi näitä vastaavia kysymyksiä, vaan ne ovat koko unionin yhteisiä ja unioni tukee niitä. Myös Paskimassa toivomme, että Pohjois-Irlannin esimerkki johtaa vastaavaan rauhanprosessiin ja pyytäisin EU-toimielimiltä, että kiinnittäisiin yhtä lailla huomiota Baskimaahan kuin Irlantiin ja että me Paskimaassa saisimme ystäviä niin kuin Irlanti on saanut. Ystäviä mekin tarvitsemme. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Edustaja Kiitos. Minä uskon, että päätöslausumaesitys on erittäin tärkeä. Siellä on tärkeitä kysymyksiä sopimukset, joita pitää kehitellä ja täytäntöönpanna täysimittaisesti. Ja ennen kaikkea, jos ajatellaan, haluaisin kiittää rouva Kretsua siitä, että hän on käytettävissä täällä keskustelussa, kuten myös aikana valiokunnassa. Hän puuttuu myös arkaluontoisiin kysymyksiin ja koko konfliktiin. Euroopan unionin mukana on perustavanlaatuista, jotta päästään rauhaan ja ratkaista konfliktit, joita vielä poliittisesti on Euroopan alueella. Tämä päätöslauselma ehdotus antaa parlamentin ryhmille myös yhdistyä niin ystäviä kaikin osin, että voidaan puuttua ongelmiin ja ratkaista ne. Se on ainoa tapa toimia. Minäkin haluaisin todeta parlamentille ja komissiolle, että se olisi mukana myös samalla tavalla, jotta saadaan rauhaa ja konfliktit ratkaistu Baskimaassa. Me voitamme siinä kaikki ja se on myös meidän lupauksemme. Kiitoksia edustaja teille. Sitten Etheridge. Thank you. Minä haluan osoittaa ihailuni kaikille eh, pohjoisiltalaisille poliitikoille ja kansalaisille, jotka ovat eh, osoittaneet kypsyyttä ja luonteen lujutta eh, päästäkseen eroon ja siirtääkseen tämän kamalan järkyttävän konfliktin menneisyyteen ja astuakseen askeleen eteenpäin. Äh, kuitenkin haluan vielä verota, että tässä on vielä äh, ojottava viimeiset mutkat, että ihmiset tekisivät, äh, tietäisivät mitä on tapahtunut. Tämä Justice for 21-ryhmän pitäisi saada selville, mitä heidän perheelleen, sukulaisilleen tapahtui. He eivät tiedä, kukaan ei uskalla sitä tutuutta kertoa. Ja minä vetoan Irlannin hyviin eh, ihmisiin, poliitikkoihin, Äh, äh, äh, puhuttakaa minulla, Justice for the 21. He haluavat saada asian pois päiväjärjestystä ja toivotan teille onnea ja menestystä, että olette hienoa aika, jälkeä tehneet. Jumala teitä siunatkoon. Kiitoksia. Hyvä kuolla sitten Rouva Dodge. Rouva Dodge, teillä ei ole nyt mahdollisuutta esittää kysymyksiä sinisellä kortille. Ja tehän saitte puheenvuoron jo aiemmin tässä keskustelussa, eli en voi antaa uutta puheenvuoroa teille. Olen pahoillani tästä. Viimeisenä puhuu Rova Jakovčić. Mir nema alternative. Dialog nema... Kiitos. Vuoro... Vuoropuhelulla ei ole vaihtoehtoa, kuten ei rauhallakaan. Erot voivat olla voimaa, mutta myös suvaitsevaisuus on voimaa. Tämä oli nähtävissä minunkin maassani, jossa aikana on ollut myös sotia ja sotilaisia konflikteja. Pohjois-Irlannin ihmiset ovat rohkeita ja myös Euroopan unionin toimijat ovat olleet rohkeita auttaessaan Pohjois-Irlantia. Tämä on nimenomaan päätöslauselmaehdotuksen tarkoitus, palkita ihmisten urheutta, kun he ovat nimenomaan ajaneet suvaitsevaisuuden asiaa ja rauhanprosessia Pohjois-Irlannissa. Siksi voin antaa vain tukeni päätöslauselmalle. Kiitoksia. Kertoisin teille kollegat seuraavaksi, että meillä on yksi päätöslauselma ehdotus. Ennen kuin menemme siihen, antaisin puheenvuoron vielä komission jäsenelle ja toivotan tervetulleeksi hänet myös nyt uudessa tehtävässään. Hänhän oli aikana myös varapuhemies. Nyt komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Aivan äh, aluksi haluaisin äh, ilmaista äh, kiitollisuuteni näistä kaikista kommenteista. Ja kiitän tilaisuudesta saada puhua Euroopan, komis- Euroopan parlamentille komission edustajana tässä tärkeässä asiassa. Kuten puheenvuorossa on todettu, Euroopan unionin rauhan ohjelma on ollut erittäin tärkeä. UNI-ohjelma ja rakennerahastojen kautta rahoitettu jälleenrakennusohjelma ovat erittäin tärkeä, tärkeitä. Tietysti sitten rauha ja yhteisymmärrys edellyttävät myöskin talouden kehittämistä. Sen vuoksi haluamme tarjota parempia näkymiä nuorelle polvelle, vakauttaa taloutta ja varmistaa talouden elpymisen sodan jäljiltä. Monet totesi totesivat, että aika tuskallistahan äh, on nyt, nyt kun Berliinin äh, muurin kahden sortumisen, murtumisen jälkeen 90 vuotta sitten, että Belfastissa vielä on tällainen jakolinja pystyssä Äh, me olemme tässä 60 vuoden aikana kyenneet näyttämään, että Euroopan unionilla on rooli ja että, että ihmiset pystyvät äh, toimimaan yhdessä rajat ylittävällä tavalla. Siksi äh, Pohjois-Irlannin johtajat, Iso-Britannian ja Irlannin johtajat voivat luottaa meidän täyteen tukeemme, kun pyrkivät pystyvää rauhaa ja vaurautta rakentamaan. Ja odotan innolla pääseväni vierailua alueella. Se on minulle henkilökohtainen sydämen asia. Täytyy myöskin vielä palata näihin ongelmien, joista muuten haluaa äh, puhua omaa kieltä, niin se on helpompaa espanjalaisille jäsenille Baskimaalta, kun ovat sivunneet. Täällä on viitattu myös siihen, mitä molemmat hallitukset ovat tehneet yhdistyneen kuningaskunnan Irlannin ja Posilanin hallitukset. Näin ei välttämättä ole enää kun kyse Baskimaasta. Toisin sanoen komissio on ollut tässä välittäjän asemassa rauhanponnistelujen tukemiseksi kahden osapuolen kesken. Minä haluaisin tähdentää vielä erästä seikkaa ja annan myös tosiasia tietoa tämän tuekseen. Nimittäin Euroopan komissio on todellakin myös pyrkinyt Baskimaan talouttakin uudistamaan, kohesiopolitiikan avulla varsinkin. Tämä koskee varsinkin innovaatioita, ja uudelleenkäyttöä. Tehän tiedätte hyvin, että on kaupunki on rakennettu uudelleen sataprosenttisesti lähes Euroopan unionin varoin. Työpaikkojakin on syntynyt kestävältä pohjalta Baskimaassa. Toisin sanoen, jotta voitaisiin saada aikaan tuolle alueelle työryhmä, niin täytyy pyytää neuvostolta sitä virallisesti. Neuvosto on tässä se instanssi. Ja vasta sitten komissio voi työryhmän perustaa, mutta vain ha- asianomaisten hallitusten puolesta. First, uh, Aika kummallista tässä e-, seistä nyt ikään kuin pöydän toisella puolella. Oli erittäin mukava saada teidän tukenne ja oli miellyttävä saada puhua tässä asiassa teille. Kiitos. Kiitos komission jäsen teille. Kiitoksia tekemästänne työstä. Toivotan teille menestystä uudessa tehtävässänne. Hyvät kollegat, meillä on päätöslauselma esitys olemassa, jonka on allekirjoittanut kuusi poliittista ryhmää. Nyt voimme päättää keskustelun tästä aiheesta. Äänestys toimitetaan huomenna. Seuraavaksi menemme seuraavan kohtaan esityslistalla. Me kuulemme komission varapuheenjohtajaa, unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa.